Friends, I want to ask you to take your seats because many of uh, our members... No niin, käykääpä paikoillenne. Monet uh, lähtevät tänä, jäsenistä lähtevät tänä iltana Brysselistä ja he haluavat uh, olla mahdollisimman tehokkaita. As possible and of course... Ja sitten luonnollisesti yritämme olla mahdollisimman tehokkaita. We have a long voting session. Meillä on pitkä äänestyssessio edessämme ja välittömästi sen jälkeen, tämän äänestyksen jälkeen, meillä on lyhykäinen ja todella tehokas koordinaattorinen kokous. Joten koordinaattorinen on vielä jäätävä. Ja sitten muut äh, saavat lähteä. Aloitamme äänestämisen. Äh, aloitamme Suullisesti vastattavan kysymyksen hyväksymisestä kysymys komissiolle. Kysymys on yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Aloitamme kompromissitekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kysymys eh, neljä kompromissiteksti, jossa on suullinen lisäys, tarkistus edustaja Harkkinilta. Siihen lisätään sana voluntary, vapaaehtoinen. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Kysymys neljä ja suullinen tarkistus siinä. Äänestys alkaa. Vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta. Kysymys viisi. Kompromissiteksti. Ja Anessa Juncker saa puheenvuoron. Uh, keep you from voting quickly, but we understood that... Uh, anteeksi, että tässä keskeytetään, mutta kysymykseen viisi ymmärtääkseni oli, oli jokin, jokin ongelma äh, koskien äh, äh, työntekijöiden informointia tai kuulemista saneraustoimenpiteiden yhteydessä. Sehän hyväksyttiin 2013 täysistunnossa suurella enemmistöllä ja ja katsomme, että tämä ei ole välttämättä ihan samassa, saman sisältöinen kuin tuolloin hyväksytty. ehdotankin suullista muutosehdotusta tähän, että ehdottaa komissio jonkinnäköistä lainsäädäntö, lainsäädäntötointa siinä tapauksessa, että yritys ajautuu yrityssanarukseen tai jonkinlaiseen muuhun muun tyyppisiin toimiin, niin siinä vaiheessa sitten työntekijöitä informoitaisiin. Compromise text in question five as amended. Those in favor. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. And the vote is open and the vote... Äänestys alkaa. EPP e on yksi liikaa. Sorry. No, it's fine. Now it's fine. Thank you. Hyvä. Äänestys päättyy. It's carried by... Hyväksytty yhdellä äänellä. Uh, then we vote on the draft oral question as amended. Those in favor, those against. No, it's uh, of course uh, you, electronic vote. Sorry. Koneellinen äänestys.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 and then we leave. Uh, then we go to... Sitten siirrymme... We start uh, the vote on... Uh... Ja äänestämme sosiaalista polkumyynnistä Euroopan unionissa. Tarkistus yksi. Sitä ei voida, äh, sitä ei voida äänestää. Siirrymme tarkistukseen 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hylätty, mutta tarkistetaan. The vote is open and the vote is now... Äänestys alkaa, äänestys päättyy. EPPllä yksi liikaa. Hyväksytty kahdella äänellä. Sataneljäkymmentäviisi, sataneljäkymmentäkuusi ja sataneljäkymmentäseitsemän yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata 187 ja 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi CA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme sivulle 11. 215 puolesta vastaan tyhjään Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 219 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi DA puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty, tarkistus 234, puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi E, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. FEM 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus, kompromissi F, Tarkistus 245, 6, 7 ja 8 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme sivulle 18. 278 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta ja 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 20, tarkistus 293 puolesta ja 294, 5, 6, 7 ja 8 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava sivu. Tarkistus 307 puolesta vastaan tyhjää voisipa olla hyväksytty. Tarkistetaan. 307. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 313 puolesta vastaan 313 puolesta vastaan hyväksytty. 315 ja 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 24 Tarkistus 346. Ja muut puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää nähtävästi hyväksytty, mutta tarkistetaan. me tarkistamme, koska olin tästä epävarma. Äänestys päättyy. Hyväksytty. You didn't raise your arms. Ette nostaneet käsiänne. 358 puolesta. 358 puolesta. Vastaan. Puolesta. Hylätty. Kompromissi L puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivu 29. Kompromissi LA puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivu 31. Tarkistus 414 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 415 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 415. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. sivu 32, 420 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 420 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ette halua tarkistaa. Minusta se oli kyllä aika selvä. 425, 426. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 400 25 ja 426. Tarkistamme. Äänestys alkaa. And the vote is now. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 440. 444 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 20 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 462 puolesta. Ah, se raukeaa. Myös 24. 400, tarkistus, tarkistus 465 yhdessä 466 kanssa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 480 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran A tarkistetaan. 481 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Fran 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran. Menemme suoraan sivulle 39. Gut, aber wir haben... Ihan yksi pieni asia. Te hoidatte kaiken hyvin, mutta meillä on nähtävästi kaikilla erilaiset äh, äänestyslistat. Kun te sanotte sivu 39 tai 40, niin meillä kaikilla on erilaiset listat. Ja me menemme ihan sekaisin, kun tämä on muutenkin jo aika hankalaa. Tässä pitää olla kieli keskellä suuta. Yes, I know that every group has their own list. Niin jokaisella ryhmällä on omat listansa. Ja minulla on se sellainen yhtenäislista. Joten yritän välttää tätä, että mainitsen sivun numeron. Eh, se ehkä helpottaa. Tran 16 ja Tran 19. Unblock. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olin täysin väärässä. Se on hyväksytty. E. Tarkistus 503. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 504. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 504. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tran 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 507 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 507. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin. Selvä. 226 puolesta, äh, Tran 26 puolesta ty, vastaan tyhjää. Tran 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 523 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 524 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 525 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 500, äh, tarkistetaan 525. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 528 yhdessä 529 ja 530 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi SA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 539, 40, 41, 2, 3, 4 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi TA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 564 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 565 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. Haluatteko te tarkistaa? Ei. Selvä. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi VA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 586 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 584 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 587, 8, 9 ja 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 604 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 604. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 607 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tai otetaan uudestaan. 607 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 608 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 608 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 609. Puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistetaan 609. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 610 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 623 puol- yhdessä 624 ja 5 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Z puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 647. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 647. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 649 ja 650 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 666, 7, 8, 9 ja 70. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi BD. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi KA. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. FEM 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi CC puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 687 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 687 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 688 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hylätty. Tarkistetaan. 688 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kuusesta 90, 91, 92, 3, 4, 5 ja 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi DD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 701 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 701. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kaksi ja siinä on kohta kohdalta äänestys ja ensimmäinen osa, koko teksti ilman sanoja in niin the worker mobility package. Äänestämme ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 703 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 703 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ei Tarkistukset 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta. A ah, se raukeaa. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, seitsemän raukeaa, kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta, vastaan. A, tarkistamme tarkistuksen 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se oli hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 23. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran F puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tran F. Tran F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Yksinkertaistetaan. Tarkistetaan se suoraan. 27 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 46 puolesta. 46 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FAM E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa having regard features. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran A puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tran B puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjään tarkistetaan. 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Vaikea sanoa, tarkistetaan. 55, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi AG puolesta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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemänkymmentäviisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. En näe, kun ette nosta käteen, käsiänne. Tarkistetaan. Tarkistetaan, onko se jo hyväksytty. We rely on uh, uh, our vice chair that uh, it's uh, we are done with that one. Tästä äänestettiin jo. 76 puolesta. No, no, we go six adopted. 85. All this Okay. Now we're lucky. Uh, Tarkistus 85 puolesta. 4 niin, ja 86 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Uh, and the vote is open and the vote is now closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi AI. Puolesta. AI. Tässä tämä rupeaa olemaan jo loman tarvetta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 89 ja 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 89.90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi AJ. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 ja siinä on suullinen tarkistus esittelijältä. Korvataan 0,6 prosenttia 0,7 prosentilla. Ensin suullisella tarkistuksella puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten siirrymme suoraan tarkistukseen 111, jossa on myös suullinen tarkistus esittelijältä. Ensin äänestämme sen kanssa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 112 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 122. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 126 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 130. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Näin muutettuna tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37.7. Ja nimenhuuto äänestyksen tulos tulee mietintöön. Ja sitten kiitokset esittelijälle. Ja voin kertoa, että teillä oli 20 varjoistelijakokousta. kokousta. For the Guinness Book of Records, absolutely. Um, we proceed now. No niin, jatketaan eteenpäin. Svisnalais Krasnodebskin mietitön luonnossa. Seuraavaksi kompromissi yksi ensin puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutosehdotus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme sen. 59 muutosehdotus äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Numero 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta, ei kun raukeakin. 65 yhdessä numeron 66 kanssa Aha, nekin on vedetty pois. Mennään sitten kompromissiin kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Palataan askel taaksepäin. Muutosehdotus 61 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissiin kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosehdotus 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty, anteeksi, hylätty siis 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosesitys 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 100, 102 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. <clears throat> Säte 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 4 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutos 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosehdotus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, eli neljäs puolesta vastaan, tyhjää, mm, hyväksytty. Budjetti kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Re- Regi 9 vielä puolesta vastaan, tyhjää, vastaan niin tyhjää, siis regi 9 nyt puolesta. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta. Ja siinä, se, siinä, vaadit, siinä on suullinen muutosehdotus, jota SND on pyytänyt. Oral suullisesta vastausta tästä. No niin, SND suullinen tuossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. muutosehdotus 88 suullisena muut, muut, täydennyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty muutosehdotussa tänne kahdeksan puolesta. Ja siinäkin on tämmöinen, tällainen suullinen täydennys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Olemme muutosehdotuksessa 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 ryhdytetty suullisella muutosehdotuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutos sitten 190. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan. Se puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 196 puu, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hy- hylätty. Tarkistamme äh, muutosehdotuksen 196. Toisen osan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jaha, tässä on peli. 196 197 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 206 yhdessä 207 kanssa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 248. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Muutosehdotus 115 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Muutosehdotus 133 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 100, 234 puolesta vastaan, tyhjä hyvä, hylätty. 239 on poistettu, 16 kompromissin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taidetaan olla numerossa 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joku kommenttiko? Kunhan jumppaan. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei kun se raukesikin, kun äskeinen budjetti yhdeksän meni läpi. 263 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Näytti hylätyltä, mutta tarkistamme varmuuden välttämiseksi. ensin alkaa, Ensin päättyy. Hylätty, mikä hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on tarkistettava 290 äänestys siitä alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesta neljä sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305, siis 304 tarkist, 304 tarkistukseen, tarkistus alkaa, siis äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kolmesta viisi ja kuusi yhdessä puolesta, Puolesta siis vastaan tyhjää. Joudutaan tämäkin parivalekko tarkistamaan koneelta. Äänestys alkaa ja päättyykin. Hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää. Sitten katsotaan, miten kävi. Äänestys alkaa. 317 muutosehdotus äänestys päättyy. Yksi lemari äh, äh, nukkuu. Hylätty. edetään kompromissin 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosehdotus 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. numerosta 335 äänestämme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 339 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 341 puolesta. Ahaa, tarkistamme numeron 340. Äänestys alkaa. Numero 340. Kylläpä vain hyväksytty. Selvä äänten enemmistöllä. 341 4, puu, ei kun raukeaa. Ei kun äänestetään puolesta vastaan, Tyhjä hylätty. 342 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 343 puolesta vastaan, Tyhjä hylätty. Nyt 345 puolesta. Puolesta siis 345 vastaan. Tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 347 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Jaha, Tarkistetaan kuitenkin. 347 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 31 vasta ääntä, 348 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 350, 350 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 351 puolesta vastaan tyhjää saattoi kaatuakin. Ehdotan, että tarkistamme sen. Äänestys alkaa. 351 tarkistuksessa äänestys päättyy. Ja hylättyhän se oli. Budjetti kahdeksan, ei kun raukeaa. 76 puolesta vastaan, tyhjää. Otetaan käyttöön nostamalla uudestaan reippaasti 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 354 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 357 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 357. Äänestys alkaa. Päättyy 37, 357 ja hylätty. Johdanto-osaan kappale A muutosehdotus yhdessä, siis a, muutosehdotus 12 ja 13, eikö ka, muutosehdotus, muutosehdotus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistanemme vai? Hyvä. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja hyväksytty selvällä äänten Numero 13 puolesta, äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puoleta, äh, pu, puolesta 24 raukea siis. Aha. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Numero 17 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Numero 19 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Numero 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26. Siinä on tällainen suullinen täydennys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän jälkimmäisen osan numerosta 33. Äänestys alkaa. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjetti A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjetti B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Öö, muutos kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos kuusi puolesta vastaan mm, tyhjää minä sanoisin, että on hyväksytty. Tarkistamme numeron kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja on hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mietitään luonnos kokonaisuudessaan muutetussa muodossa nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa nyt. Onko, ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Kiitokset äh, esittelijälle ja kaikille varjoesittelijöille hyvästä työstä. Now we vote on the draft report by law. Seuraavana edustaja Agen mietintö. Kompromissi seitsemän. Siitä lähdetään. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 36. Mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Sitten ehdotus neuvoston päätökseksi näin muutettuna. Äänestys päättyy. 39 puolesta 5 vastaan. Seuraavana Lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnos kokonaisuudessaan. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä Ja se oli sitten epäselvä koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Ja tämä äänestys otetaan mukaan mietintö. 40 puolesta 4 vastaan. Onnittelut ja kiitokset esittelijälle ja myös kaikille varjoesittelijöille. We uh, meillä on yksi ainoa äänestys Sogorin mietinnöstä koskien kasvoja ja työllisyyttä käsittelevän konnikan kolmikantaista sosiaalihuppukokousta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 50 puolesta yksi vasta ääni. Hieno tulos. Kiitoksia kaikille teille, jotka teitte työtä tämän kanssa. Seuraavana Pian äänestämme euroalueen budjettikapasiteettikysymyksestä. Teillä on listat kompromissi A puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi B puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistetaan vielä tarkistus 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ta- hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjä, Hylätyltä näyttää, mutta tarkistetaanpa. 16 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjä. Sanoisinpa, että hylätty, mutta tarkistetaanpa. Tämä numero 20 myös, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi D, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja tässäpä tulos. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 25 ja 26 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä. Saattaa olla hylätty koneellinen tarkistus. The vote is open and the vote is now closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi E puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistetaanpa vielä kompromissi E. Äänestys päättyy. Sitten 27 tarkistuspuolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta No niin, salaisia tietoja täällä. Äänet puolesta. 28 puolesta. Tämäkin pitää vielä varmistaa. Tarkistus 28. Äänestys päättyy. Tarkistus 28 hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme tämänkin 29 puolesta, ne vaan äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjiä hylätyltä näyttää. Eikö kukaan halua kyseenalaistaa? Haluatteko tarkistaa? No tarkistetaan. Ai ette halua. 32. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. We check uh, amendment 31 to clarify. No tarkistetaan tämä 31 vielä selvyyden vuoksi. Eli palataan taaksepäin. 31 koneellinen äänestys. We are now checking amendment 31. 31. Koneellinen. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 32. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Toinen osa raukeaa joten menemme eteenpäin. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan Tarkistus 17 siis. We vote now on amendment 17 uh, Mr. 17 edustaja Metseric puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistamme tämän vielä. 17 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 on katettu 36, joten menemme eteenpäin 38 puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme 39. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. kun 48? Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi F. Ei vaan hetkinen, tarkistus 40, sanoo puheenjohtaja. Kompromissi F puolesta. Vastaan tyhjiä, hylätty. Haluatteko tarkistaa kompromissi F? No tarkistetaanpa. Kompromissi F. Äänestys alkaa ja päättyy. No oli se hylätty. Sitten tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistamme. 42. Äänestys päättyy. Hylätty. 41. Äänestämme tarkistuksesta 41 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistamme. 41. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. 43 tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 45 compromise G? Because 40 was adopted, okay, Yeah. we go to compromise G. Compromise G. Puolesta. Vastaan tyhjiä, hylätty. Viisikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Viisikymmentäyksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 53 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjiä hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 55 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä. hylätty. Tarkistamme. Kompromissi H. Äänestys alkaa ja päättyy. Mm-hmm. Tämä on jakaantunut ryhmä. 57, 57 puolesta vastaan tyhjiä. seitsemän pitäisi vielä tarkistaa. Eikö se ollutkin se? Äänestys päättyy. 57. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme. Tarkistus 16. Äänestys alkaa ja päättyy. Mm. 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksyttyltä näyttää, mutta tarkistamme. 62 äänestys alkaa. The vote is open on amendment 62 and now the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 64, eh, eh, puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 66 puolesta. Aivan tämä raukea Kompromissi I. Puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistamme. Kompromissi I. Äänestys alkaa. The vote is open on compromise I. And now it is closed. Eh. Äänestys päättyy. Oli se hyllätty yhdellä äänellä. 67 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 68 puolesta vastaan tyhjiä hylätty.

hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 75 yhdessä 77 kanssa. Ei vaan, 75 vain. Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No niin, kompromissi J tarkistetaan. Äänestys alkaa. J, and now the vote is closed. Hyväksytty. Tämä oli 78 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 79 ja 81 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi K. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten seuraavana 92, suullinen tarkistus Trebesius puolesta vastaan, e, tyhjä, hylätty. 93 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 94 suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 95 puolesta vastaan. Meidän on tarkistettava tämä tarkistus 95. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Yes, it is rejected. No onhan tämä hylätty. Sitten 96 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavana äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Koneellinen äänestys. Esittelijä. Chairman, I, want to say that I withdraw my name. Minä vedän nimeni pois tästä lausunnosta ja äänestän sitä vastaan. Hmm. We vote on it with her what Mrs. Kyoto said, but we vote... Eli näin äänestämme joka tapauksessa näin muutetusta lausuntoluonnoksesta näin äänestämme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hmm. Okay, and we will put this, uh... Nyt äänestämme, tai siis laitamme tämän tuloksen pöytäkirjoihin. Yeah thank you to... Kiitoksia esittelijälle, taikka valmistelijalle. Vaikka hän en enää olekaan valmistelija, kuten sivusta sanotaan. Kiitoksia kaikille. Tämä oli aika hämmentävä äänestyssessio. Näyttää siltä, että todella olemme lomaan tarpeessa, joten kiitoksia teille tästä pitkästä keväästä niin sanotusta, niin sanotusti ja aikaisesta kesästäkin. Ja mukava kesälomaa tapaamme sitten 31. elokuuta, ensimmäinen syyskuuta. Silloin meillä on työllisyysvaliokunnan kokous, mutta nyt on koordinaattorinen kokous.